Haluaisin kertoa teille siitä, että säännön 231 mukaisesti kappaleen 4 nojalla ei ole esitetty mitään pyyntöä sen suhteen, että äänestettäisiin korjausosasta, josta ilmoitettiin eilen kello viisi. Näin ollen se, sitä pidetään